työllisyysoikeuksien tehostamisen kautta. Tähän kaikkeen Euroopan unionin täytyy voimakkaasti sitoutua. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Kutasille. Seuraavaksi kaksi minuuttia kollega Bearder. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies.